Allora iniziamo la riunione della... No niin, aloitamme nyt eh, perussopimusvaliokunnan kokouksen. Tavan mukaan haluaisin ilmoittaa, että tämä kokous kuvataan ja välitetään suorana lähetyksenä internetin. Meillä on äänestettävänä kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä koskee parlamentin neuvoston asetusta, jolla muutetaan asetusta 966-2012. Se koskee Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta. Aloitamme äänestyksen. Ensimmäisenä tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Seuraava. Tarkistus 13 vedetty pois. Emme siis äänestä siitä. Seuraavaksi tarkistus 14 Scholz. Siihen on tehty suullinen muutos. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten kompromissi. Tarkistus A äänet puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten voimmekin siirtyä tarkistukseen kaksi, koska no muut tuossa vedissä katetaan. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta ty- vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten 21, identtinen 22 kanssa, puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Kahdeksan erillinen äänestys. Ensin lause without prejudice, prejudice to, tähän artikla 22 ja niin edelleen. Sitten loput äänet puolesta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Sitten loput puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 24 on katettu tuolla edellisellä. Sitten 25 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 26 Scholz puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksän. Tarkistus yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Loppuäänestys puolesta Contrari. Vastaan. Astenuti. Tyhjiä. 15. 5. Hyväksytty. Äänestys on valmis ja onnittelut tavan mukaisesti kollegalle, kollega Guerrerolle. Seuraavana asia, jossa olen esittelijänä itse. Haluaisin tästä kertoa vähän. Komis- kehitysvaliokunta on pyytänyt meidän valiokunnaltamme tulkintaa työjärjestyksen artiklaan, että selvitettäisiin se, ovatko nämä säännöt, jotka koskevat äänestysjärjestystä ja tarkistusten äänestämistä. Tämä liittyy siis artikloihin 156 ja 161 työjärjestyksessä. Sovelletaanko näitä sääntöjä myös suullisiin tarkistuksiin? Kolme kysymystä on esitetty. Ensinnäkin, onko mahdollista, että suullisella tarkistuksella muutetaan toista tarkistusta? Toisekseen, onko pakko äänestää suullisista äh, tarkistuksista, mikäli kukaan ei vastusta niitä, vai voitaisiinko niitä pitää hyväksyttyinä tässä tapauksessa. Ja sitten äänestys järjestyksestä äh, artikla 161 tähän liittyy myös. Teillä on tähän vastauksessa artiklassa 156 ei säädetä tarkistuksesta tarkistuksiin suullinen tarkistus ei sen muuta tilannetta. Se, jos teidän uusi tarkistus suullisesti tai jos korjataan aika, aikaisempaa tarkistusta, niin nämä ovat aina muutoksia kuitenkin tekstiin. Sitten vastustuskynnyksestä käytäntö on ollut se, että kynnyksenä on 40 jäsentä. Suullista tarkistusta ei oteta käsiteltäväksi, mikäli 40 jäsentä vastustaa. Tämä merkitsee 5 prosenttia jäsenistä. Nyt on siis tarkoituksena saada selvälle, selväksi se, ovatko nämä suulliset tarkistukset että kompromissit, vaikka niitä ei ole käännetty, niin voidaanko ne hylätty, jos viidesosa valiokunnan jäsenistä sitä vastustaa. Tämä on esittelijän kanta. Minusta näin pitäisi vastata. Sitten kun tarkist, suullinen tarkistus on hyväksytty, niin pitäisikö sitä, sitä äänestetään. Minusta olisi jo selvempää, että sitä joka tapauksessa äänestetään, eikä jätetä puheenjohtajan päätettäväksi sitä, äänestetäänkö niistä vai ei. Täs, tähän suuntaan olen antanut lausuntoni ja pyydän, että tähän suuntaan myös te äh, toimisitte. DAF-puheenvuoro. Chairman, Puheenjohtaja, on hyvä, että me pyrimme selvittämään tätä menettelyä, koska on ollut selvää, että eri valiokunnat suhtautuvat tähän eri tavoin. Luulen, että tämä viisi prosentin sääntö täysistunnossa pitäisi olla sellainen, mitä sovelletaan myös valiokunnassa. Eli no niin kun, miten, siihen, miten su, suullinen tarkistus suhtautuu tarkistukseen. Mutta tämä pitäisi selventää, pitäisi... Ei pitäisi olla valiokunnan puheenjohtajan päätettävissä, kuinka tässä toimitaan. Olen myös eh, kysynyt erästä asiaa, johon en ole saanut vastausta. Ei, kyse on siitä, että annammeko me esittäjälle erityiset erityisen tehtävän tai roolin siinä, kuinka määritetään, että hyväksytäänkö vai ei suullista tarkistusta. Mielen, vaikeissa asioissa luottaisin esittelijään siinä, että esittelijä pystyy itse tekemään hyvin valistuneen päätöksen siitä, että sallitaanko suullinen tarkistus vai ei. Esittelijä varmasti haluaa, että häneltä kysytään hänen kantaansa tähän asiaan ennen kuin valiokunta päättää, mitä se tekee. I, I... Niin, ehdottaisin, että tämä kirjataan ylös ki- kirjeeseen, jonka esittelijä, tai se, että esittelijältä normaalisti kysytään hänen kantaansa näissä asioissa. Quindi in sostanza eh, l'onorevole Duff chiede una... Eli herra Duff pyytää, että korjattaisiin tätä kirjettä, jonka olen teille jakanut. On aivan selvää, että esittelen annettava kantaa välikunnan jäsen voi vastustaa tätä niin kuin kuka tahansa jäsen, mutta olisi päätettävä, kuinka toimitaan. Minusta teidän huomioon on aivan oikea, mutta mielestäni se on jo mukana tässä sanamuodossa, joka on vastauksessa, joka valiokunta antaa. Mutta jos teistä tuntuu paremmalta, että emme äänestä tänään, vaan lykätään tätä seuraavan kokoukseen, niin se sopii kyllä, koska on tärkeää, että saamme tämän selväksi, jos herra Duff hyväksyy tämän selvennyksen, joka on johdonmukainen sen kanssa, jota sanoitte, niin sitten voimme äänestää. Näyttää siltä, että voimme äänestää. Kuka kannattaa tätä lausuntoa? Nostakaa käteen. Chi è contrario? Vastaan tyhjiä hyväksytty yksimielisesti. Tähän päättyvät äänestykset ja voimme mennä eteenpäin. Grazie. sì. Ah, ah, nel frattempo prenderanno visione dei documenti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 Allora, riprendiamo i lavori della commissione. No niin, sitten jatkamme valiokunnan työtä. Ensinnäkin haluaisin ilmoittaa virallisesti valiokunnalle sen, minkä valiokunta jo tietää, koska melkein koko valiokunta oli paikalla koordinaattorien kokouksessa. Mitä tulee tähän pyytöön, että arvioitaisiin puolueiden suhdetta Euroopan unionin arvoihin, niin päätettiin, että menettelyn avaaminen lykättiin seuraavan koordinaattorin kokoukseen ja sillä väliin kuitenkin tutustutaan asianmukaisiin asiakirjoihin koordinaattoreissa niin, että meillä olisi asianmukainen materiaali päätösten tekemiseksi. Sitten koordinaattorin kokouksen kohta kaksi tästä vuoropuhelusta. Ei haluttu osallistua ensi toukokuussa. valiokunnan seuraavan kokouksen jälkeen. Koordinaattorit eh, antavat puheenjohtajalle luvan esittää suullinen kysymys komissiolle mahdollisesti neuvostolle artiklasta 151 mukaan yhdessä myös Libe- ja Juri-valiokuntien kanssa mahdollisesti koskien Tukholman ohjelman toteuttamista. Me olemme laatineet siitä yhteisen mietinnön ja nyt haluaisimme tietää, missä vaiheessa täytäntöönpano on ja millaisia vaikeuksia on löydetty. Tästä pitäisi keskustella toukokuussa, että saataisiin lisää materiaalia voitaisiin tarkistaa Tukholman ohjelman toteuttamista. Tämä tehtävähän on jo artikla 151 mukaan myönnettynä kolmelle valiokunnan, kuten jo sanoin, Europol-asiassa annamme lausunnon esittelijä tai valmistelija tulee ALDE-ryhmälle. Sitten lausunto budjetti menettelyssä kohdassa 2a. Mitään perussopimukseen liittyviä kohtia tässä ei ollut. Sitten budjettivaikutuksista kapasiteetin kehittämiseksi esitteleminen EPPlle. Sitten paremmasta lainsäätelystä lausunto meni Meillä budjetti on vastuuvaliokuntana tässä, eikä vain juuri on tässäkin vastuuvaliokuntana. Ja EFD sai tämän lausunnon. Sitten joudumme keskeyttämään kokouksemme. Toivomme, että voimme jatkaa tämän valiokunnan kokouksen jälkeen, koska meitä aika loppui kesken ja joudumme aloittamaan äänestykset. Tässä olivat tiedonannot ja nyt menemme sitten kohtaan yksi. 2015. Politiikan suunnittelu ja pitkän aikavälin suuntaukset, talousarvion vaikutukset valmiuksien kehittämiseen. Kyseessä on lausunnon luonto, laatiminen budjettivaliokunnalle. Esittelijänä on kollega Ellis. budjetissa tämä käsitellään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 pyytänyt esittelijän nimittämistä, mutta sitä ei ole vielä nimitetty, joten meidän on lykättävä tätä asiaa. Punto 5, sì, eh? Certo. Sì, certo. No, 6. 6 allora. Ecco, e invece di questo punto allora possiamo asian sijaan voimme palata taaksepäin esityslistalle ja käsitellä kohta kuusi talousarvio 2014 valtuudet kolmikantan neuvotteluja varten. En ollut täällä eilen. Rovalle Grippe oli niin ja minulle ilmoitettiin, että tämä asia on lykätty tälle päivälle, joten käsittelemme sen nyt kohta kuusi esityslistalla. Kolmekantaa neuvotteluja varten annettavat valtuudet. Valiokunnat voivat toimia kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin antamalla lausunnon koskien yleisiä suuntaviivoja mandaattia varten ja sitten myöhemmin tarkistuksia jättämällä. Nyt aloitamme keskustelun tästä aiheesta. Rova Janssen on pyytänyt puheenvuoroa. Messerschmitt, Onko Messerschmidt paikalla? No ennen kuin annan puheenvuoron Rovalle tässä. Niin, teidän nim- nimi oli tämä hyvin vaikea nimi, en oikein saa sitä lausuttua. Mutta ennen teitä kuitenkin annan puheenvuoron kollega Messersmithille esittelijänä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, I would be... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain, koska tästä keskusteltiin jo ennen kuin lähdin tätä mietintöä laatimaan. Joten ihan lyhyesti toteaisin seuraavaa. Toivottavasti tästä kuvastuvat kaikki näkemykset ja kannanotot, jotka jäsenet valiokunnan kokouksessa esittelivät Jensenin kanssa – käymässämme kokouksessa, niin tärkeimmät asiat liittyvät siihen, että meillä pitäisi olla vaaleihin liittyvä oma budjettikohta, eli ensi vuoden vaaleja silmällä pitäen, ja tietenkin sitten myös arviointi, joka liittyy Euroopan kansalaisten teemavuoteen, ja viestintästrategian arviointiin, eli katsotaan, miten edellisen Euroopan vaalien yhteydessä kävi. Tämä on siis vaalivuoden budjetti ja meidän täytyy juuri Afkossa kiinnittää huomiota näihin mainittuihin kohtiin. Avoimin mielin katselen teidän ehdotuksianne ja jos emme voi tätä hyväksyä sellaisenaan tätä tekstiä, niin ehkäpä voisimme yksissä tuumin laatia mahdollisimman laajaa tukea nauttivia tarkistuksia. Kiitoksia. Mikrofonia.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 mietintö. Siinä keskistytään säästöihin, säästötoimiin ja arvioidaan Euroopan unionin ohjelmia. Mutta kun ajatellaan nyt kriisitilannetta, jossa meidän pitää investoida ja pyrkiä parempaan työllisyystilanteeseen, en voi olla samaa mieltä tämän mietinnön kanssa ja sen ajattelun kanssa. Esittelijä, valmistelija puhuu esimerkiksi aktiivisesta kansalaisuudesta ja vuodesta. Tämän vuoden pitäisi edistää kansalaisuutta, osallistavaa kansallisuutta kansallisuutta kaikissa päätöksenteon vaiheissa ja on tärkeää, että tämä aloite saa aikaiseksi tuloksia, varsinkin tänä vuonna, kun on nyt vaale edeltävä vuosi. Meidän pitäisi keskittää siihen, että, keskittyä siihen, että saisimme hyvät puitteet tälle kansalaisten vuoropuhelulle ja meidän pitää saada kansalaiset tietoiseksi omista oikeuksistaan ja tämä tarvitsee kunnollista viestintää, mutta olen pelkään pahoin, että tämä kansalaisten vuoden arviointi ei ole mahdollista, kun otetaan huomioon nämä määrät, mitä neuvosto meille on antanut. Ja meidän pitäisi omassa mietinnössämme keskittyä siihen, että budjetin 2014 pitäisi keskittyä työllisyyden ja kasvun lisäämiseen. Tällainen tuki voidaan saada aikaiseksi, jos laajennetaan meidän rahoituksellisia puitteitamme ja myöskin lisätään koulutusta, ammattikoulutusta, käytännön koulutusta ja muuta koulutusta. Meidän pitää lisätä kasvua, jotta voimme saada rahoituksen kuntoon. Tämä talousarvion eh, suurentaminen olisi näin, eh, liittyy näihin pyrkimyksiin ja täytyy sanoa, että 2012 vuoden eh, lopussa oli itse asiassa puutetta maksusitoumusmäärärahoista, niin ne piti siirtää seuraaville vuosille ja kyseessä oli yli 60 miljardia euroa ja tämä on se mitä meidän pitää maksaa sitten vuonna. kaksituhatta neljätoista siksi on tarpeeksi tässä mainita että meidän pitää todellakin muuttaa talousarviota jota on esitetty tälle vuodelle jotta sitten vuodelle kaksituhatta neljätoista ei tulisi tällaisia päällekkäisyyksiä. Ja sitten ihan lopuksi haluaisin vielä kommentoida tätä komission hanketta joka liittyy omiin varoihin. tämä liittyy esimerkiksi tähän uuteen transaktioveroon joka voisi sitten lisätä eu tuloja minä olen sitä mieltä, että nämä asiat ovat erittäin tärkeitä tämän lausunnon osalta, kun valmistellaan talousarviota 2014. Otan nämä huomioon tarkistuksessani. Kiitos. Grazie, onorevoli Hefner. Kiitoksia sitten Hefner. Ja, herzlichen Dank. Äh. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, sillä uskoakseni koska olemme tästä keskustelleet useampaan otteeseen, niin eiköhän tässä tämä yhteinen sävel ole löytynyt. En lähde puuttumaan näihin perustavanlaatua oleviin kysymyksiin, vaan siihen, mitä kollega Messerschmidt tuossa totesi. Hän on aivan oikeassa mainintojensa suhteen. Tästä löytyy oikeastaan pari kohtaa, joiden suhteen olisin valinnut hiukan toisenlaisen muotoilun – jos sopii, niin kertoisin niistä heti seuraavaa. Kohta neljä. Olen tyytyväinen siihen, että esittelijä viittaa eurooppalaisen kansalaisaloitteeseen ja siihen liittyviin ongelmiin. Täällä sanotaan, että aloitteiden lisäksi talousarviossa ja sitten viitataan myöskin tähän viestintäpuoleen – Eli ei viitataisi vain ainoastaan aloitteisiin, niin kuin kollega Brosova Hata, jos nyt äänsin hänen nimensään oikein, hän varmaankin viittasi juuri äskeisessä puheenvuorossaan aivan samaan asiaan. Ja kun katsotaan komission budjetointi ja henkilöstöratkaisumalleja, niin näillä varoilla ja resursseilla kansalais- aloitejärjestelmää ei voida tehokkaasti toteuttaa. Kansalaisilla pitäisi olla oikeus saada äänensä kuuluvia, jos sitä ei juridisesti, teknisesti ja hallinnollisestikaan voida paremmin toteuttaa komission puolelta, niin tämä järjestelmä ei tule toimimaan, joten me tarvitsemme lisää varoja. Ja tähän tulisi siis lisätä Communication Administration and Support by the Commission. Sitten kohta seitsemän tämä yleisluonteisempi viimeinen kappale. Mielestäni on aivan oikeutettua viitata siihen, että kun kaikilla tasoilla vaaditaan säästöjä, niin e- unionin budjettiin tulisi kohdistaa säästölinjaa. Se on tärkeä asia Mutta jos emme halua korostaa vain ainoastaan yhtä aspektia, vaan tätä kokonaisuutta, niin se edellyttää, että lisäisimme tähän sellaisen maininnan kuin with growing competencies and increased and its own resources. Uh, Eli me tarvitsemme riittävät varat näiden tehtävien hoitamiseen, koska muuten emme kykene vastaamaan näihin haasteisiin. Eli minun mielestäni tässä pitäisi mainita molemmat aspektit. Tietenkin voimme keskustella näistä asioista. Mitä tulee kansalaisaloitekysymykseen, niin olen luottavainen sen suhteen, että esittelijä varmaan voi hyväksyä ehdotukseni, mutta mitä tulee tähän toiseen huomautukseen, niin teidän täytyy vain sanoa, että hyväksyttekö sen vai ette, jos ette, niin sitten meidän täytyy vain esittää oma tarkistuksemme. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Duff. Ähm. Chairman, uh, in... Niin, puheenjohtaja. Tässä kohdassa kolme esittelijä puhuu viestintästrategian arvioinnista. vuoden 2009 vaalien osalta. Ajattelin että tämä olisi jo nähty. Ja siitä on jo raportoitu eteenpäin ja pohdin vain nyt kun vaal- ajatellaan vaaleja ensi vuonna ja tässä sitten taas puhutaan 2013 vuoden talousarviosta, niin meidän ei pitäisi pyytää viestintästrategian arviointia vaalien eikö meidän pitäisi siis pyytää tätä vaalien 2014 osalta? En usko, että tällaista on olemassa, mutta tästä voitaisiin ottaa selvää. Ehkäpä. Oletko samaa mieltä? Grazie. Allora, onorevole Messerschmitt. Kiitoksia. Sitten Messerschmitt, voitte vetää tämän keskustelun yhteen ja vastata. Thank you for the... Herra puheenjohtaja, kiitoksia ja kiitokset kollegoille. Niin, tietenkin meidän täytyy katsoa näitä investointikysymyksiä, mutta en usko, että se sopisi tähän, kun AFKO tämän tekstin laatii. Minun mielestäni meidän pitäisi kattavammassa mietinnössä tämä huomioida josta sitten äänestetään täysistunnossa. Kollega Hefner viittasi kahteen asiaan. Ensinnäkin kohtaan neljä. Minä uskon, että me löydämme toimivan muotoilun, mutta meillä on myöskin logistisia ongelmia. Silloin kun muotoilin tämän tekstin, minä yritin sit noudattaa tätä lyöntimäärän rajoitusta ja se ei ole mikään helppo tehtävä. Tietenkin tarkistuksin voimme löytää sitten toimivamman muotoilun. Mitä tulee omiin varoihin, niin mielestäni Sekin kuuluu tähän loppumietintöön eikä tähän Afkon lausuntoon. Eli meidän tulisi keskittyä niihin aloitteisiin, jotka ovat paraikaa käsillä, eli kansalaisaloite yhtenä. Katsotaan, miten tästä saataisiin parempia. Sitten kollega Daffili totesin, että tarkoituksena oli arvioida sitä, mitä tehtiin vuonna 2009, mikä toimi, mikä ei ja miten siitä voitaisiin oppia vaalivuoden kynnyksellä. Eli meillä pitäisi olla tässä vaiheessa jo strategia käytössä ensi vuoden Euroopan vaaleja silmällä pitäen ja mitä Euroopan parlamentti meinaa tehdä lisätäkseen vaaleihin liittyvää kansalaisten tietoisuutta. Olen siis täysin samaa mieltä kollega Daffin kanssa tästä asiasta, mutta täytyy vain miettiä, miten tämä muotoillaan. Mutta kyllä minä uskon, että sellainen muotoilu jostain löytyy. Allora, in conclusione... Selvä. Yhteenvetäen ilmoitan teille, että tämä lausunto on hyväksyttävä kokouksessa 28. toukokuuta. Tarkistusten jättämisen määräaika näin ollen keskiviikkona 8. toukokuuta kello 12. Näin. Nyt meillä on enää muut asiat, mutta niitäpä ei taida olla, joten eipä tässä sitten muuta kuin mainita seuraavat kokoukset. Maanantaina 27. toukokuuta kello 15-18.30, tiistaina 28. toukokuuta kello 9-12.30 Brysselissä. Istunto on päättynyt, mutta mielellään jatkaisimme vielä koordinaattoreiden kanssa niin, että saamme päätettyä koordinaattoreiden kokouksen. Per concludere la riunione dei coordinatori.